Mutta ehkä vähän saa tästä kuulla. Ja pöytäkirjat äh, on parlamentissa esittävissä seuraavana päivänä. Ja mikäli kellään ei ole mitään sitä